saada aikaan parannuksia ihmisoikeustilanteessa ja ilmaisuvapauskysymyksissä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Arvoisat kollegat, seuraavana esityslistalla ovat yhden minuutin puheenvuorot. Näin mikä äh, tämän asianomaisen 150 artiklan mukaisessa työjärjestyksessä se edellyttää, että meillä on puolisun tuntia aikaa. Meillä on useita kymmeniä äh, äh, puheenvuoropyöntöjä, eli 74 tarkemmin sanottuna. Sitä nyt, sitä nyt ei varmaan pystytä hoitamaan puolessa tunnissa. Näinpä ensimmäisen kerran on nyt sitten toimittu niin, että, että on valittu, tehty valinta puhe, puhehaluisten välillä. Eli on tässä so, sovellettu sellaista sääntöä, että ne, ne jotka ovat jo käy, käyttäneet puheenvuoron tässä keskustelussa, ää, ää, ää, eivät pääse puhumaan, pääse, pääse ääneen, vaan vaan ne muut sitten, jotka eivät ole olleet vielä äänessä, pystyvät nyt sitten puhumaan tämän minuutin puheenvuoronsa. Tämä, nämä ilmoitukset on sitten asianmukaisesti lähetetty sähköpostitse asianomaisille. Toivottavasti näin sitten saadaan organisoidulla tavalla tämäkin keskustelu eteenpäin menemään. Eli siis ne toivottavasti sitten nyt sitä paikalla ovat olijat voivat aloittaa annetussa järjestyksessä. Herra Svensson siis alkaa aloittaa. Kiitoksia. Sudanin parlamenttivaalit, ensimmäiset vaalit 24 vuoteen. Mehän seuraamme kiinnostuneen maan kehitystä. Al-Fashi, Sudanin presidentti, sai vallan Äh, vallankaappauksilla ja sitten sai äh, tuomion Haagin ihmisoikeustuomiossa tai äh, rikostuomioistuimessa joutui vankilaan hallinnon aikana. Etelä-Sudanissa on yli 400 saanut surmansa. Viime maanantaina Rashid uhkasi hätistää maasta kansainväliset vaalitarkkailijat että äh, jos puuttuivat äh, sekanisisiin asioihin, ne menettäisivät sormensa. Äh, Kairon sunnuntaisen, sunnuntaisen lahjoittajakonferenssin tuloksena todettiin, että, että maailman tulisi luvata 1,4 miljardia euroa Sudanin jälleen rakentamiseksi. Toivottavasti nyt sitten todellakin Sudanin maalit saadaan rauhanomaisesti toteutettua. Seuraavaksi herra Chidis. Balchidis. Siis. Gerbiami kolegos, pastaruoju metu garsiai kalbama apie ES ekonomikos. Jau daugelį valstybės narėse krizė. Nyt kuullaan kovia ääniä siitä, että talous elpyy, mutta kriisi ei ole ollenkaan se jäsenvaltiossa. Julkinen keskustelu kriisistä rajoittuu julkisen talouden kuntoon, mutta nopeasti kasvava työllis- työttömyys on noussut kriittiselle tasolle joissakin jäsenvaltiossa. Kuitenkin on outoa, että korkearvoiset EU-virkamiehet eh, e eh, Joitakin hallituksia kehuvat menestyksestä kuitenkin. Niissä maissa työttömyys nopeasti kasvaa, sosiaalitukia leikataan ja köyhyysrinnalle putoavien ihmisten määrä kasvaa. Ihmiset eivät voi ymmärtää, jos EU-politiikka tarkoittaa, eh, pitäisi tarkoittaa köyhyyden pienenemistä, että se kasvaa. Hallitukset ovat epäonnistuneet eh, työttömyyden kasvun estämisessä eivät ansaita kehuja. EUn täytyy ohjata kansallisia strategioita, exit-strategioita kriisistä ja erityisesti sosiaalisia reformeja ja arvioida näiden reformien vaikutuksia ihmisiin. Kiitoksia sitten Rova Efano. Al Parlamento italiano sono stati eletti 16 pregiudicati. Italian parlamentti jo 16 ihmistä on tuomittu rikosta toimista ja tuomittu. Ei ole mitään lakia Euroopassa, joka estää ihmiset, jotka on tuomittu, jotta heiltä voitaisiin valita täällä. Jäsenvaltioiden pitää voida päättää, ketä haluavat nimittää Italiassa. On nyt meneillään sellainen operaatio, jota kutsutaan niin sanotuksi puhtaaksi parlamentiksi. Tämän pitäisi kattaa Euroopan parlamentin vaalit myös, ja mielestäni pitää sanoa, että jos haluaa asettautua ehdokkaaksi, niin silloin ei käy sellainen, että on ollut tuomittu jostakin rikkeestä rikoksesta. Herra Leinen aikaisemmin tarkasteli Kasini-tapausta, ja loppujen lopuksi päätettiin, että AFKO-valiokunta ei enää käsittelisi kysymystä mutta 120 sään, 23 säännön mukaisesti meidän pitäisi tarkastella yhtäläisiä vaalimenettelyjä. Kiitoksia. Sitten edustaja Grace. Bonsoir. L'aéroport de Fontarabia. Hyvää iltapäivää. Fontarabian äh, lentoasema pidetään yhtä vaarallisempina maassa. Sen äh, lentokenttä on äh, kaupungin ulkopuolella ja sääntöjä ei noudata. Kuitenkin se laajentamista pohditaan vastoin ihmisten tahtoa molemmin puolin rajaa, jotka jo nyt tuomitsevat liikenteen määrän. Euroopan komissio hyväksyykö se sen, että tuhotaan luonnonsuojelualueita alueella Natura 2000 kohteita. Se kuitenkin itse on rahoittanut niiden kunnostusta. Bajan Sebastian tiellä on välillä on jo toinen lentokenttä, jota ei kuitenkaan tarpeeksi käytetä, ja se on kaukana haavoittuvasta alueesta. Eikö olisi parempi parantaa Biarritzin yhteyksiä toisin keinoin? Haluaisin tietää, missä määrin puheenjohtajavaltio ottaa huomioon tämän kysymyksen. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Migalski. Kiitoksia. Haluaisin käsitellä kysymystä Maksima Syövän venäläisen lehtimiehen tappamista. Viikko sitten Kaliningradissa äh, tapettiin, hän oli myös blogin pitäjä. Tämä oli ensimmäinen tapaus, kun lehtimies, journalisti kuolee veneellä. 2000 vuoden jälkeen näitä oli yli tusina tapauksia. Tämä on huolestuttava ilmiö, koska ilman sananvapautta, ilman lehtimisten vapautta, ilman että he pystyvät tekemään työtään, ei ole yleensäkään vapautta ja demokratiaa. Kun käymme vuoropuhelua Venäjän kanssa, niin tämä pitäisi ainakin kiinnittää huomiota. Tänä vuonna toivon, että voisin järjestää seminaarin tässä parlamentissa, jos delegaatio vai siihen suostuu siis, ja että AFET suostuu ja Venäjän delegaatio siihen suostuu, mutta eri tasoilla keskusteluissa venäläisten kumppaneiden kanssa kaikkien pitäisi painottaa, että että medioiden tiedotusvälineiden vapaus on perusta vapaudelle ja kirkolle sekä Venäjällä että meillä. Kiitoksia. Seuraavana herra Huntis. Κυρία Puhemies, arvoisat kollegat, minä haluaisin kertoa teille, että, että tuoreet julkaisuis, tuoreista julkaisusta ilmenee, että Amerika, amerikkalaiset ovat syyttäneet Daimler-yhtiötä paikallisten viranomaisten lahjoamisesta kansainvälisten sopimuksen, sopimusten saamiseksi. Daimler on näköjään sitten saanut erilaisia erilaista korruptiorahaa. Sama on tapahtunut Siemensille he ovat lahjoneet yli 30 maan valtionhallintoa saadakseen julkisia hankintoja. Tämä skandaali edelleen järkyttää Kreikkaa. Sen lisäksi, että meillä on tämä talouden kriisi riesana, meillä on myöskin tällainen moraalinen kriisi. Äh, Saksa ei ole halunnut selvittää asioita äh, rajojensa ulkopuolella, ikään kuin se olisi ongelma ollenkaan. Komission pitäisi jotain tehdä asialle. Äh, sen on pakko saada Olaf tähän tutkimukseen mukaan. Sitten Rakos. Kirja Proedre, ofilona Puhemies. Täällä parlamentissa haluaisin sanoa, että turkkilaiset ovat rikkoneet aluevesiä vain 15 mailia rannikosta ja tämä aiheutti ongelmia kauppa-aluksille Kreikassa. Tämä osoittaa selvästi, että se mitä sanomme ensimmäisessä osassa keskustelua tänä iltapäivänä Kreikan rahoituskriisistä on osittain valheellista tai sitä totta. Mielestäni ongelma on poliittinen Kreikassa, koska meidän naapureillamme on tällainen sotatila tavallaan meitä vastaan ja jatkuvasti he provosoivat Kreikan puolustusvoimia ja rikkovat aluevesirajoja ja ilma-alaa. Mikrofoni tässä keskeytettiin jo hetki sitten. Entschuldigung, da ist ein Mikrofonproblem. Täällä on mikrofoniongelma. Nyt taas onnistuu, olkaa hyvä. Tekninen vika. Haluan teidän tietävän, että Kreikka ryhtyi erittäin rajuihin toimiin, jotka vaikuttavat valtavalla tavalla kotitalouksiin. Kreikkalaiset ovat epätoivoisia. Kreikan yhteiskunta ei voi kestää tätä enää yhtään kuten sanoin, ongelma on päässä poliittinen ongelma. Me emme pyydä rahaa keneltäkään Euroopan kansalaiselta. Me pyydämme solidaarisuutta EUlta. EUlta mennä sen pitäisi auttaa meitä käsittelemään näitä markkinaongelmia. Teknisistä ongelmista huolimatta aika on unessa. Seuraavaksi herra Obermeier. For rund zehn Jahren verhängten die damals 14 EU. Kymmenen vuotta sitten silloiset 14 EU-jäsenvalta äh, asettivat sanktiot Itävalta, Itävaltaa Matonin kohti. Pitkän aikaa Itävallan ministerit eivät voineet osallistua neuvoston kokouksiin, mutta kuitenkin piti Itävallan silti maksaa nettomaksana maksuja. Riippumaton raportti osoitti, että tämän vapauspuolueen osallistuminen hallituksen työhön ei ollut mikään uhkaa ihmisoikeuksille. Eikä näillä sanktioilla ollut mitään oikeusperustaa. Se oli loukkaus suvereniteettia kohtaan. Uskon, että EU oppi tästä läksyt kunnioittaa valtiosuvereniteettia ja muita, muiden poliittisia näkemyksiä. Ja näin on hyvä. Toivon myös vapauksien suhteen, että yksi näistä pääinkvisiittoreista nyt eh, Louis Michel nyt kymmenen vuoden jälkeen eh, uskaltaa viettää itävallassa lomansa. Nächste Rednerin Frau Mathieu. Seuraavaksi Rova Mathieu. Madame le Président. Puhemies, eilen Ranska osoitti kunnioitusta yhtä poliisihenkilöön kohtaan. Hän oli ranskalainen brigadieri, joka, jonka TEA ETA murhasi Pariisin alueella. He ovat vastuussa yli, kah, yli 800 kuolemasta 30, 30 vuodessa. Ensimmäistä kertaa kuitenkin on hyökätty ranskalaista poliisia kohtaan. Hänen kuolemansa osoittaa, että meidän pitää yhdessä taistella terrorismia vastaan. Varsin nopeasti ranskalais-espanjan yhteistyö tulee malliksi EU:ssa. Ranska ja Espanja olivat ensimmäisiä jäsenvaltioita, jotka toteuttivat yhteisiä tutkintayksiköitä. Euroopan oikeuskysymyksessä alkoi toteuttaa eurooppalaista pidätysmääräystä. tässä se on myös ollut erittäin hyödyllistä. Ikävä kyllä, yhteistyöponnistelut poliisivoimien ja oikeusva- oikeuslaitoksen välillä eivät estäneet tätä murhaa. Pitää vielä lisätä tällaista yhteistyötä, jotta voidaan paremmin taistella terrorismia vastaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana Joe Higgins. President, uh, on ear Commissioner Kuneva. Uh, minäkö vai? On kaksi Higginsia, mutta olkaa. Se toinen Higgins on myöhemmin. Uh, Etkö se Joe Jim? Joe Jim. <laughs> Joe Higgins. Ja sitten Jim Higgins. Um, can you go back to the beginning? No niin, nyt sitten kello alkuun, kiitos. Niin, äh, äh, puhemies. Äh, Vallis Suusan luoteis Italiassa tämä kansallisliike yrittää estää rautatieyhteyden rakentamisen Torinoon Vallis Suusan. Se on vain 1,3 kilometriä leveä tämä kaunis laakso. Siellä oli ma- ma- moottoritie ja rautatie sinne ei voida semmoista äh, vetää. Tämän rautakapasiteetista käytetään muutenkin alle, alle puolet. Se olisi huomattavan saastuttava ja äh, äh, lisäisi sitten tunnelin kaiva louhimisen yhteydestä asbesti ja muita, muiden haitallisten aitteiden kerääntymiä. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat mobilisoituneet vasta vastustaakseen sitä ja kampanjaa on tukehduttu väkivalloin skandalinomaisesti kyllä haluan, että, komissio nousee vastustamaan, ettei moottoriteitä rakenneta siellä. Muussa tapauksessa valitsuus kansa joutuu väärin kohdelluksi. Seuraavaksi Ranna enemmän huolta, miten kunnat eh, omalla alueellani eh, Englannissa käyttävät parkkimaksuja lisätäkseen tulojaan. Vaikka Konkoltonin pieni kaupunki esimerkkinä, se on eh, maalaiskaupunki, parkkimaksut haittavat vakavalla tavalla yritystoimintaa siellä ja kauppa menettää paljon menoja ja jo nyt PK-yritykset ovat vaikeuksissa, joutuvat ehkä lopettamaan toimintansa. Syytetään brittihallitusta, jotkut syyttävät kunta, jotkut taas kunnanhallitusta, mutta äh, sitten myös EU, täältä löytyy taustalta. Kaikki työskentelevät nimittäin sen puolesta, että toimittu, toimitaan EUn liikennepolitiikan mukaisesti. Tämä on siis EUn aikaansaama, on kyse sitten postien sulkemisesta. Aina voidaan osoittaa sormella jotakin muuta. Ja Brysselin korruptio ei koskaan joudu tavallaan tutkan alle. Sitten Rova Sinclair. Thank you, uh, madam. Uh- Kiitoksia, rouva puhemies. Minä tulen läntisestä Keski-Englannista ja 20 prosenttia on luokiteltu greenbelt alueeksi Se tehokkaasti eh, suojelee maaseutumme kauneutta. Kuitenkin EUn rohkaisemana hallituksella on yhä kasvavaa asuntotuotantoa Greenbelt-alueella. Se on lähellä, missä itse asun. Tämä osoittaa sitä, että ei kunnioiteta kulttuurisia traditioitamme. Sitten kun sen jälkeen, kun UKsta on tullut EUn jäsen, niin meidän kulttuuritraditiomme ei ole kunnioitettu, eikä sitä oikeastaan voitte odottaakaan. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist Frau Antonescu. Seuraavaksi Rova Antonescu. Kiitoksia puhemies. Puhun tänään kollegani nimessä haluan sanoa, että EU tarvitsee uutta, vahvempaa strategiaa, jotta voidaan taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Monissa jäsenvaltioissa on keskusteltu asiasta puoluepoliittiselta pohjalta. Ja tämä johtuu siitä, että on perheväkivalta ylittää ideologiset kysymykset ja olen sitä mieltä, että täytyy en ottaa huomioon myös psykologinen väkivalta naisia vastaan. Tutkimukset osoittavat, että tällainen väkivalta usein johtaa myös fyysiseen väkivaltaan. Espanjan puheenjohtajavaltio on taistellut naisiin kohdistuvan väkivalta vastaan, esimerkiksi sitä prioriteettikysymyksiä, mutta mielestäni näitä toimia pitää vielä jatkaa. Pitäisi luoda eurooppalainen väkivallan seurantakeskus. Se on kirjallinen kysymys. Mielestäni näin voitaisiin tukea toimintaa väkivaltaa vastaan. Seuraavaksi Rova Blinkevichiuta. Kiitoksia puhemies. Olen todella tyytyväinen siitä, että Euroopan unioni on eh, sitoutunut, eh, taistella, taist, sitoutunut taistelemaan, sitoutunut taistelemaan eh, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan – Nythän meillä on jo yli kahdeksan miljoonaa eurooppalaista, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella. Monet eurooppalaiset, nekin joilla sattuu töitä olemaan, joutuvat käymään arkipäivän arjen kamppailua selvitäkseen. 17 miljoonaa euroa on, on, on suunnattu tähän, tähän työhön. Se on ohjattu valistuskampanjoihin, konsulttipalveluihin. Se on hieno aloite, mutta meidän täytyy varmistaa kuitenkin, että varat käytetään avoimesti ja tehokkaasti ja että todellakin sitten tavoittavat ne kansalaiset, jotka ovat eniten avun tarpeessa. Täytyy muistuttaa siitä, että yksi päivä ei riitä köyhyyden kitkemiseen, yksi tai yksi vuosikaan Tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, pitkän aikavälin sitoumuksia, niin että sitten että, että myöskin rahat voidaan avoimella tavalla sitä ohjata tarpeellisille alueille. Sitten edustaja Tussas. Harjoituksen päätös edetä asuntotuotannossa Itä-Jerusalemissa ja että länsirannan asutusta levitetään eteenpäin siirtokuntien levittämistä ja Israelin viimeaikaiset hyökkäykset Palestinan alueelle todellakin heijastavat näitä rikollisia suunnitelmia Israelin puolella ja näitä imperialistisia voimia Palestiinaa ja muita kansoja vastaan. Tämä vakuuttaisi epäilevänkin ihmiset. Israelilla on parannetut suhteet EU-hun ja Yhdysvaltoihin. Kun Israelin pääministeri Yhdysvalloissa vieraili äskettäin, tukea esitettiin ja on surullista, että se on enemmän kuin prioriteetti geopoliittisille imperialistisille suunnitelmille. Rova puhemies keskeyttää. Herr Paska. Sitten herra Paska. Herra Paska, olkaa hyvä. Niin, yli 100 000 äh, äh, Slovakia äh, on edelleen Unkarin puolella kuin unkarilaisia Slovakian puolella. Ja ja, ja, ja, Slovakian hallitus on, on, on puhdistanut, äh, äh, tämä äh, olemattomiin, siis Unkarin puolella, toisin kuin Slovakian puolella, jossa on tarjottu koulutusta ja opetusta unkarilaisten äidinkielellä on, on tarkkailut äh, paikallista hallinta, ja äh, pyrkineet äh, alistamaan vähimmäistöjä on hyvinkin kyyninen. Slovakit ja romanialaiset pyrkivät vähättelemään tilannetta. Unkarilan vähemmistövaltuutettu on valittanut siitä juuri, että siellä etniset vähemmistöt sulautuvat. Kiitoksia. Seuraavana herra Nikolescu uniunea europeană are reguli foarte stricte privind securitatea alimentelor. E, eu on tiukkana elintarviketurvallisuudesta ja pitää tutkia paljon ja noudattaa sääntöjä kuitenkin yli 75 prosenttia kaikista teurastusta tai broileriliha on kuitenkin saastunutta Euroopan EFSAn mukaisesti. Tässä on kyse salmonellasta ja toista erittäin vaarallisista bakteereista, joita löytyy kahdesta mm, kannasta kolmesta. Tietysti tästä puhutaan myös mediassa, mutta tämä herättää suurta huolta kuluttajien joukossa. Pitää sitä kysymykseen, mitä voimme tehdä, jotta voimme varmistua siitä, että eurooppalaiset saavat turvallisia elintarvikkeita. Ja tois, toiseksi voimassa olevat säännöt, vaikkakin ne ovat tiukkoja, ne ovat ehkä varsin demok- byrokratisia, eivätkä välttämättä olekaan sitten parhaimpia sääntöjä. Kiitoksia sitten herra Tapasdi. Rouva puhemies, mitä tulee viinimarkkina-asetukseen vuodelta 2007, uudet jäsenvaltiot, jos puhutaan asetuksen toimeenpanosta, niin uudet jäsenvaltiot ovat näitä säännöksiä vastaan. Ja komissio ei ole tässä toiminut oikein, koska Tokaihan oli suojelun alla ja sehän on maantieteellinen määritelmä se kuitenkin on ristiriidassa EUn säännöstä vastaan, joko nimi tai sitten alkuperää. Jompikumpi on siinä syölyksen alla. Baros tietopankissa on, siellä ei ole enää Slovakian hakemusta enää, komissio on nyt Slovakialaista lainsäädäntöä ei ole enää.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 EU:ssa kaikilla mailla pitää olla se tunne, että he pystyvät, että oma kulttuuri, omat kokemukset tulevat hallinnossa edustettuina. Mutta tähän täytyy päästä osallistumaan yhtenäisellä periaatteella. Miten kuitenkin tämä ulkoisen hallinto perustetaan? Siihen pitää tulla komissiolta neuvostolta pääsihteeristä, sitä myöskin henkilöstö, joka on delegoitu kansallisista diplomaatioista, diplomaatit, jotka jäsenvaltiot välittävät sinne, se olisi kuitenkin vain kolmas osa tätä henkilöstöä. Huolimatta siitä, mistä he tulevat, täytyy kuitenkin ottaa periaatteeksi se, että kaikki jäsenvaltioita edustetaan tasaisesti ja suhteessa sen kokoon. Näin vain tämä ulkosuudenhallinto voi palvella EUta täysimääräisesti. Rouva puhemies keskeyttää. Herra Tejera, seuraavaksi. Sr. President. União Europeia celebrou recentemente no âmbito da organização... EU e on allekirjoittanut sopimuksen VTOn kanssa latinalaisesta Amerikasta. Suunnitellaan valtavaa vähennystä banaanitullimaksuissa. Kun tällaista sopimusta ei vielä ole, vaikuttaisi kielteisesti banaanin tuottajien, erityisesti Madeiralla mutta jotkut myös Kanarian saarella kärsivät tästä, joten näillä alueilla ihmiset tuottavat bananeja, mutta heillä on todellisia ongelmia johtuen maantieteellisistä syistä ja he kärsivät tästä uudesta muutoksesta. Ja heille tulee pysyviä ongelmia ja tämä sitten vuorostaan synnyttää pysyviä ongelmia, mitä tulee kehitykseen. Joten kun ajatellaan ma- ma- e, consequentemente, sobre a produção e comercialização. Pitäisi ottaa huomioon ma- maantieteelliset olosuhteet, jotta jatkossakin voivat tuottaa ja viedä maasta. Childers. Rova Childers seuraavana. President, it has now been over a year since... Puhemies, teknikot ilmoittivat sulkemansa huolto, eläinkoneen huoltotilat Dublinissa. Siinä menetettiin yli tuhat työpaikkaa. 2009 eurooppalainen globalisaatiorahasto eh, eh, eh, toimi näiden työntekijöiden puolesta, mutta se kuitenkin todettiin epäasialliseksi komission suunnalla, ja eikä hallitus ole vieläkään saanut tätä hakemusta valmiiksi. Tietysti Irlannin hallitusta on tämä talouden romahdus häirinnyt ja äh, tämän äh, mahdollisuus äh, mahdollisuus pelastaa monen sadan työntekijän elämä on, on jäänyt ajelehtimaan jonnekin byrokraattien pöydälle. Tietysti, tietysti hallitus voi tietysti syyttää itseään osittain näistä vaikeuksista, mutta irallinen hallitus on varmaan valmis jotain tekemään. Herra Komutsakos. Kommissarkos? No. Oh, scheint nicht mehr anwesend zu sein. Ei näytä enää olevan paikalla. Sitten herra Chasada. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Kiitoksia. Hyvät kollegat, haluaisin vedota teihin ja erityisesti komission jäsen Potocnikiin asiassa, joka käsittelee speedway-urheilua jota harjoitetaan monissakin EU-jäsenmaissa. Asia koskee direktiivin, asia koskevan direktiivin soveltamista, joka koskee ympäristön melua asian yhteydessä. Tämä direktiivi aiheuttaa, että kilpailijat täytyy asettaa uusia äänenvaimentimia. Ne aiheuttavat sen, että tämä koko spektaakkeli on vähemmän houkutteleva mutta toisaalta se aiheuttaa myös sen, että uhkat lisääntyvät, eli eh, tämä on vaarallisempaa näille kilpailijoille, että saattavat menettää henkensä. Sen vuoksi pyytäisin komissiosi Potocnikia, että hän harkitsisi se, että ryhtyisi aloitteeseen ja muuttaisi niin, että Speedway-urheilu tästä direktiivistä 29 poistetaan. Seuraavaksi herra Tökes. elnök asszony milosevic országában a szerbiai vajdaság. milosevic vojvodina siellä on ympäristöä vähemmistöä pahoinpidelty ja muutenkin kohdeltu kaltoin. Esimerkiksi mitään syytteitä ei ole nostettu. 400 000 Unkarista elää Voivodinan alueella pakko, pakko muuttoon turvautuneen ja monet muutkin kansalais, kansalaisryhmät nyt se määrä on sitten jo pajonnut 290 000 näiden pakkomuuttojen johdosta. Salainen palvelu on, on tätä sortoa harjoittanut ja nyt albanialainen hallinto jatkaa samalla, samalla tiellä. Siellä unkarilaisiin kohdistuva terrori on täysin sattumanvarasta. Minusta Serbian jäsenyydelle EU-ssa e tulisi olla yhtenä edellytyksenä se, että, että nämä maailmansodan jälkeisten joukkomurhan tunnustetaan ja myöskin sitten nämä jälkeen jääneet saavat oikeutta. Olkaa hyvä rouva Senishin. Pani przewodnicząca, puhemies, hyvät kollegat. Naiset eivät ole tarpeeksi edustettuina tieteellisessä tutkimuksessa. Euroopassa heitä on 30 prosenttia, eh, mutta vain 18 prosenttia professoreista. Hallintohenkilökunnassa 27 prosenttia. Puolassa 17 prosenttia, 7 prosenttia on yliopiston edustus, niin sehän on viimeisellä sijalla 27 jäsenvaltion keskuudessa tässä suhteessa. Sen vuoksi on niin tärkeää, tämä Puolan akateemisen yrittäjyyden rahaston projekti, joka koskee asiaa. Siinä pyritään syrjinnän torimiseen ja löytämään hyviä ratkaisuja sen torimiseen. Tämä kansallisaloite, joka tulee omista omaten kansallisten keskuudesta ja on heihin suunnattu, niillä ovat suurimmat menestymismahdollisuudet. Vetoan Euroopan unionin komission jotta saataisiin erityistukea, käytännöllistä tukea tällaisille organisaatioille, jotka tällaisiin toimiin ryhtyvät, kun EUn kansalaiset kääntyvät komission puoleen, niin se ei voi jäädä silloin ilman vastausta. Kiitoksia. Sitten Jim Higgins. Äh, äh, puhemies Olin erittäin tyytyväinen, kun kuulin, että komissio aikoi uudelleen tarkistaa direktiiviä Olen tyytyväinen tästä, koska siinä keskitytään tiettyihin heikkouksiin. Ei ole minkäänlaista suojaa tarjottu tai esitetty direktiivissä. Ihmiset, jotka ostavat maata tai matkustavat EUn ulkopuolelle. Direktiiviin liittyy suuria heikkouksia. Olen tyytyväinen voidessani sanoa, että että entinen komission jäsen – oli myös tyytyväinen tästä Herzlichen Dank und letzter Redner ist nun Herr Pascu. Ja sitten herra Pascu viimeisenä. 20 years ago the Romanians were dying for freedom, including tuhannet romanialaiset joutuvat heittämään henkensä ja heidän uhrauksensa jälkeen sitten myöskin yliopistot ovat sitten saavuttaneet vapauden, vaikka he menettävätkä henkensä tämän koulutuksen puutteeksi. Tämä on aika ironista, jos, jos romanialaisen uuden opetusministerin hanke onnistuu näiden koulujen uudistamiseksi, joka poistaa nämä vapaudet kaikki. Esimerkiksi rehtori saisi itse sit, rehtorin nimitys joutuisi sitten Äh, jouduttaisiin ministeriössä vahvistamaan. Ja se, ähm, ja nämä muussa tapauksessa heidän varansakin voitaisiin jäädyttää. Minä pidän velvollisuutena äh, ja, äh, ilmaista professorikollegoille tässä, tässä salissa, että, että tämä Lissabonin koulutusstrategia ei, ei voi toteutua tällä tavalla tässä meidän maassa. Kiitoksia. Näin on sitten käsitelty ja kohta minuutin puheenvuorot. Kiitän ymmärtämyksestänne tälle kurinanaiselle menettelylle, jota sovellettiin. Ja toivon ne, että ne kaikki, joilla nyt ei ole mahdollisuutta